Puhemies. Good afternoon, colleagues. So the sitting is... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Jatkamme istuntoa. Aivan aluksi ilmoitan, että eilisen täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niihin liittyviä huomautuksia? Onko teillä huomautuksia, jotka liittyvät eiliseen täysistuntoon, ellei näin ole. Pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi ja voimme aloittaa tämän ilta